Sitten minulla on vielä viimeinen ilmoitus teille. Minä sain neuvostolta yhteisen kannan ja se syyt, minkä takia tämä on hyväksytty. Minä en lue tätä kokonaan teille. Yhteinen kanta sanotaan, että on kyse yhteisestä kannasta, jonka neuvosto hyväksyi 5. maaliskuuta muuttaen niitä sääntöjä, joissa pyritään parantamaan diplomaattista edustusta, jossa voi, ja riittyen niihin kansainvälisiin määräyksiin, millä tavalla voidaan parantaa, parantaa viisumin saantia kansainvälisellä tasolla. Tämä oli aika monimutkaista tekstiä, mutta me, parlamentilla on kolme kuukautta aikaa. Huomisesta alkaa tämä, tämä aikarajan jo määräytyminen. Euh, Minä olen pyytänyt puheenvuoroa tiimet päätöslauselmasta. Tämä ei tullut meille tämä pyyntö, mutta olkaa hyvä. Uh, Mr. President, Tibetans like... Puhemies, kuten kaikki kansakunnat, heillä on pyrkimys elää omien lakiensa mukaisesti. Ja jos tämä kansallinen pyyre kielletään, niin Kiinan viranomaiset käyttävät siinä argumentteja, kuten nämä mauriusasiat ja vastustaminen ja kaikki. Mutta tämä väärä tietoisuus tulee tässä kuvaan. He eivät väittävät, että tieteellisesti ymmärrät tätä tilannetta ja sen vuoksi heille ei pitäisi antaa täyttä demokratiaa. Vetoan tämän salin jäseniä, jotta he harkisivat tätä, ajattelevat tätä ironiaa, tämän argumentin samankaltaisuutta siihen, mikä, joka esitettiin näiden Irlannin ja Ranskan kansanäänestyksen, Hollannin kansanäänestyksen jälkeen. Sanottiin, että ihmiset eivät ymmärtäneet kysymystä oikein. He oikeasti äänestivät Turkin liittymistä vastaan, Irakin asiaa vastaan tai anglosaksista liberalismia vastaan, että he eivät ole ymmärtäneet asiaa. He, heidän, heitä pitäisi informoida paremmin. Uskon, että ihmiset, oliko se sitten Tiibetistä tai EUn EUsta, niin he ymmärtävät toiveensa, he ymmärtävät halunsa, ja heidän pitäisi antaa tämä ilmaista äänestysuurnilla Ja kuten todistan kaikissa puheissa, niin toistan sen nytkin, että meidän pitäisi, meillä pitäisi olla äänestys Lissabonin sopimuksesta kansanäänestyksestä. Kiitoksia. Merci. Kiitos. Me keskeytämme istunnon, jatkamme kello 15 työjärjestyksen mukaisesti. Guinea-Bissau ja Filippiinit ovat esityslistalle ja Darfurista karkotetut kansalaisjärjestöt toivotan teille kaikille hyvää ruokahalua. Istunto on nyt tältä erää päättynyt.